Bene, possiamo... Hyvä. Voimme käynnistellä iltapäivän osuutta. Ensimmäisenä Eurometin puheenjohtajan Kamal Husseinin esitys eurooppalaisesta metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmasta. Teillä on 20 minuuttia aikaa nyt kertoa tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvä yleisö. On ilo ja kunnia olla täällä ja kertoa hieman uudesta ohjelmastamme. Täällä on mukana niin tohtori Jan Steiner, MTP-ohjelman puheenjohtajana ja myöskin varapuheenjohtajamme on täällä mukana, Janko Kernalczek. Ja he varmasti myöskin myöhemmässä vaiheessa osallistuvat käytävään keskusteluun. Tämä on sellainen aihe, joka joskus ei aina välttämättä kiinnosta ihmisiä. Metrologiasta kun puhutaan, niin ensimmäisenä kaikille tulee mieleen sää. No, ei tämä nyt ihan suorassa sääyhteydessä ole. No, jos tämä toisin olisi, tai näin olisi, niin voisin sanoa, että onneksi me onnistuimme tänne vähän aurinkoa mukana me tuomaan tänään. Kuitenkin metrologissa on kyse mittauksista ja sen liittyvästä tieteestä. Usein ihmiset eivät tiedä, missä tässä on kyse ja Britanniassa voidaankin sanoa, että tämä on tällainen sankari, josta ei juurikaan tiedetä. Eli se on aina olemassa, mutta jossain piilossa kukaan ei sitä näe eikä sen toimista tiedä. Ja tällä tavalla yhteisömme toimii. Ja katsotaan nyt näitä diaesityksiä. Ensinnäkin turvalliset mittaukset ja viite liiketiedot esimerkiksi eh, tankkaustilanteessa. Tietysti on tärkeää, että eh, maksaa, eh, saa vastinetta rahoille tankatessaan ja me pidämme huolen siitä, että maksut vastaavat sitten sitä, mitä on tankannut tai sitten kun joutuu sairaalahoitoon, jos vaikkapa sairastaa syöpää ja annostus on liian suuri, niin hyvätkin kudokset kuolevat ja sitten jos annos on liian pieni, niin ei onnistuta hoitamaan syöpäkasvaimia. Eli annostelu on erittäin tärkeää, jotta hoito onnistuu. Ja metrologia pitää huolen siitä, että tässä onnistutaan, mutta tästä ei sitten potilas kuitenkaan mitään tiedä. Ja ilmastonmuutoskysymyksissä keskustellaan paljon lämpötilan noususta. Jos sitä ei määritellä oikein, niin äh, päädytään äh, liian nopeisiin arvioihin tai muussa tilanteessa ehkä hukumme äh, vesimäärin. Eli jos ei näitä arvioita tehdä oikein, niin esimerkiksi Lonto saattaa joutua tulvavesien alle ja siksi on erittäin tärkeää tietää, miten nämä mittaukset hoidetaan ja myöskin ihan perustutkimuksessa nämä vakiot, miten ne määritellään. Ja uutisissa muutama kuukausi sitten otsikoissa, puolisen vuotta sitten oli eräs aihe. Tuolloin puhuttiin Geneven kokouksesta, kokeesta, Eli e, olisi mahdollista e, löytää nopeampikin liikkumistapa kuin valon nopeus, mutta tässä ilmeisesti ei voitukaan esittää tieteellisiä todisteita. Eli e, tieteessä aina kaikki pohjautuu siihen, että mittaukset hoidetaan kunnolla. Aurinkopaneeleissa tietysti myöskin mm, on erittäin tärkeää, että paneelin tehot vastaavat sitä, mitä laskussa sanotaan. Ja kun tarkastellaan matkustusjärjestelyjä, moderneja sellaisia lentokoneita, autoja, niin 100 000 mittausta ennen tarvittiin näihin järjestelyihin. Nykyään ehkä vain muutama riittää, koska järjestelyt on saatu niin hienovaraisiksi. Ja sitten kertoisin hieman siitä, että mittausten tarve kasvaa. Teknologian kehitys vaatii tätä. Ja aina vain hierovaraisimme mittausmenetelmiä tarvitaan, niitä tarvitaan enenevässä määrin ja myöskin tietoa näiden pohjalle. Ja on erittäin tärkeää, että e, ymmärrämme, mitä mittausvaatimusten osalta tapahtuu esimerkiksi tuotantosektori, terveydenhoitosektori, kaikki meitä koskettavat kysymykset ovat sellaisia, että tarvitaan tar- tarkkoja ja parempia mittausvälineitä ja menetelmiä. Joskus metrologiasta ja standardeista puhuttaessa ihmiset ajattelevat, että tämä aihe olisi kovinkaan mielenkiintoinen. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Jos esimerkiksi katsoo tätä edessä olevaa kaaviota ja ajattelee mitä tahansa tuote kehitystä, niin lähdetään liikkeelle konseptista ensin varsinaisen toteutukseen. Ja jos jotain uutta asiaa kehitellään, niin monesti akateeminen yhteisö on silloin ajatuksena idean takana. Mutta kun tuotteista puhutaan, niin asioita on mitattava ja esimerkiksi sähköstä puhutaan, niin kutismusta ja paljon pohtautuu siihen, että voidaan valvoa tuotantojärjestelmiä ja kaiken pienentyminen näin mahdollistuu ja silti eh, tulokset pysyvät eh, tehokkaina ja savona. Eli tätä ajatusta kun tarkastelee, niin eh, metrologiaa kyllä tarvitaan melkein vähän kaikkeen reaalimaailmassa. Ja nämä käyrät tässä sitten osoittavat sen, että Akatemian konsepti vähän varsin tärkeä, mutta meidän instituutiomme sitten ovat varsin tärkeitä suuressa osassa tätä valmistusketjua. Ja ukon raportissa tämä esiin tuotiikin. Innovaatioasiantuntijat toivat esiin sen, että metrologia on erittäin tärkeä tieteen haara. Nykyohjelma NCIR ja kerron tästä hieman enemmän hetken kuluttua. 30 hanketta, metrologian hanketta on käynnissä. Ne liittyvät siis kilpailukykyisyyteen ja innovatiivisuuteen ja yhdeksän muuta ohjelmaa. Ja on varsin hyviä esimerkkejä saatu siitä, miten metrologiasta on hyötyä, kun kehitellään uusia tuotteita ja prosesseja ja kun pyritään toimimaan siten, että luotettavuus lisääntyy ja myöskin saadaan toivottuja tuloksia tuotteelta. Tämä siis innovaatioista. Kun nyt tarkastellaan tätä kaaviota, poliittiset ja sosiaaliset yhteiskunnan haasteet ylhäällä, esimerkiksi ympäristö, energia. Jäsenmaat haluavat, että tietyt vaatimukset täyttyvät, halutaan esittää jonkinlaisia määräyksiä. Esimerkiksi todetaan, että päästöt eivät saa ylittää tietyn päästötekijän osalta tiettyä arvoa. No silloin tarvitaan sääntelyä ja määräyksiä. Sitten tästä oikealta puolelta löytyvät nämä määräykset ja turva rajat. Tällöin esimerkiksi komissiolta saadaan direktiivit ja varsin usein vaatimuksissa huomioidaan sitten standardisointiasiaa. Tällöin nimenomaan avoimuus ja harmonisointi tulevat kuvaan mukaan. Mutta miten standardi täytäntöön pannaan? Se onnistuu ainoastaan hyvien luotettavien mittausten pohjalta. Metrologia täällä vasemmalla – on sitten tämän kuution neljäs osa, joka mahdollistaa sen, että voidaan näihin asetettuihin haasteisiin vastata. Ja poliittiset kysymykset, standardointikysymykset, sääntely ja metrologia ovat selkeässä yhteydessä toisiinsa standardisointi kyllä tiedetään, mutta metrologiasta usein ihmiset eivät paljonkaan tiedä, mutta se on tärkeässä roolissa, jos halutaan näihin poliittisiin päätöksiin päästä ja toivottuihin tuloksiin niissä. Kun tarkastellaan alan järjestöjä, Euromet on siis eurooppalainen järjestö ja hetken päästä kerron heistä hieman lisää mutta voitte huomata, että alueellisia järjestöjä on useita. Amerikan alueen järjestöt, afrikkalaiset järjestöt ja niin edelleen, eli viisi kaiken kaikkiaan, ja näistä Euromet sitten on yksi. Metrologi-instituuttina Euromet on toiminut melkein jo vuodesta 1900, mutta Euromet sitten perustettiin vuosien 85 välillä ja Euromet eh, järjestö sitä tuli vuonna 2007 ja tämä kehitys johtuu siitä, että 23 jäsenmaata on mukana nyt tässä aktiivisena ja komissiolta myöskin on rahoitustukea saatu ja tämän toiminnan mahdollistanut ja näin pystymme itse hallinnoimaan ohjelmia. Ja komissio eh, antoi siis ohjelmien hallinnoinnin Euromaatille ja jotta tämä laillisesti oli mahdollista, tarvittiin tällainen eh, oikeudellisen statuksen muutos, ja tämä siis tehtiin vuonna 2007. 37 eurooppalaista instituutiota on tässä mukana ja 23 näistä osallistuu nykyiseen tutkimusohjelmaan, metrologisen tutkimusohjelmaan. 73 instituuttia on mukana, jotka eivät ole siis näitä kansallisia mm, huippuinstituutteja, mutta kuitenkin eh, joidenkin osa-alueiden osalta varsin tärkeitä. Yhteistyö on erittäin tärkeää, kun ajatellaan Eurooppaa kokonaisuutena. Paljon tapahtuu globaalisti ja tässä hieman kohta kerron näistä laajemmista puitteista, mutta yhteistyö käynnistyi vuonna 2002 ja eri vaiheissa kehiteltiin eurooppalaista yhteistyötä Eurometissä. Vuonna 2002 MERA-hanke käynnistyi ja siinä oli mukana tietty määrä kumppaneita. Sitten Aimeera sen jälkeen ja Aimera Plus sen jälkeen. Ja tässä 63 miljoonaa euroa oli budjettina ja jäseniä enemmän ja MPR sitten vielä enemmän. Ja nykyohjelmassa jäseniä on vielä enemmän mukana. 28 jäsenmaata ovat tässä hankkeessa mukana. Tämä on tärkeää siksi, että se on tärkeää eurooppalaiselle kilpailukyvylle, mutta myöskin maailmanlaajuisesti tarkastellen. Ohjelma tarjoaa puitteet ja infrastruktuurit infrastruktuurin, jonka Eurooppa meteorologisissa kysymyksissä tarjoaa, jotta se voi olla kilpailukykyinen suhteessa Aasian toimijoihin ja Yhdysvaltoihin päin. Ja uusi EMPIR-ohjelma on sellainen, että siinä mukana on 28 jäsenmaata. Toivottavasti tämä eh, luku tulee vielä ohjelman kuluessa kasvamaan. Kun tarkastellaan nykyohjelmaa, Veraplos oli siis ykkönen, sillä 21 hanketta ja 63 miljoonan budjetti. EMP 96 hanketta käynnissä ja uskomme, että 30 uutta vielä mukaan tulee ensi vuonna. Ja kun tarkastellaan ulkoista yhteistyötä, 125 suuryritystä on mukana, pk-yrityksiä 62, paljon instituutioita tuttuja myös muilta mantereilta ja yliopisto mukana myöskin 69 tässä luku. Ja 23 on allekirjoittanut sopimuksen siitä, että haluaa olla mukana saamatta suoraa rahoitusta. Eli nämä ovat rahoituksen ulkopuolelle jääviä. Ja tämä on erittäin hieno asia ja osoitus siitä, kuinka tärkeänä ohjelmaa pidetään. Mukana on osallistujia, jotka eivät saa rahoitusta, mutta silti haluavat sopimuksen allekirjoittaa. Osapuolet, jotka ovat aktiivisesti mukana, on melkein tuhat. Ja koko ajan tämä lukumäärä kasvaa. Ja olen varsin luottavainen tästä kollegan varmasti jatkaa. Eli mahdollista, että seuraavalla kaudella tämä määrä jopa kaksinkertaistuu. Eli aivan varmasti tässä on kyse tärkeästä asiasta. Ja yliopisto-osuus on tärkeä, koska sillä tavalla saadaan uutta tietoa. Sitä tarvitaan ohjelmakehittelyssä. Ja varsin tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, miten toimimme. Eli omat mittausinstituutinsa on kullakin maalla ja ne vastaavat sitten standardeista. Esimerkiksi UKlla on omat aikastandardinsa, Saksalla omansa, Slovenialla omansa ja niin edelleen. Ja ne sitten koordinoituvat keskenään, jotta jokainen taho tietää, eh, paljonko kello on. Sillä ei olisi hyvä suinkaan, jos esimerkiksi eh, Brysselistä eh, lennolla käytettäisiin eri aikaa kuin sitten Britanniasta tullessa siksi, että käytettäisiin eri lentoyhtiöiden lentoja nämä standardointitoimistot eh, hoitavat asian siten, että kaikki on hyvin koordinoitu, mutta yliopistoja tarvitaan siksi, että he tekevät yhteistyötä kanssamme, tuovat mukanaan uutta tietoa ja osaamista ja tämän myötä toivottavasti kilpailukykyisyytemme kansainvälisesti paranee. Ja sitten tuloksista. kun tarkastellaan uutta ohjelmaa, niin toivomme, että valiokuntanne tukee meitä kehityksessä. Tässä pohjalla on artiklasta 85 komission lanseerannut tämän hankkeen. 600 miljoonaa on kokonaisbudjettivolyymi ja se on jaettu tasaisesti 28 jäsenmaan välin ja komissio myöskin mukana. Seitsemän vuotta on rahoituksen kesto ja kokonaiskesto 10 vuotta. Tilanne on hieman eri kuin aikaisemman ohjelman osalta. Olemme nyt ohjelman soveltamisalaa laajentaneet innovaatio, on mukana ja standardoinnin osalta on mahdollista saada suora tuki ja kapasiteetin kehitys tässä myöskin on mukana, koska eh, jäsenillä on erilaiset eh, tilanteet, mitä kapasiteettiin tulee, ja tärkeää on, että voimme kaikkia jäseniämme tukea, ja se on yksi avaintavoitteista, että ohjelma todellakin auttaa kaikkia jäseniään. Ja ulkoa valkoisten osa on eh, kaksinkertaistunut. Ja tässä nimenomaan tämä kansainvälisen verkoston merkitys halutaan myöskin huomioida ja siinä eh, Euroopan roolin merkitys. Tutkimusinstituutit eh, ja niiden lukumäärät tulevat todennäköisesti tuplaantumaan. Ja tässä on sitten neljä mallia. Ensinnäkin tiede, perusmetrologia, Sitä on tutkittava, koska kehitys on nopea. Olin Beijingissä viime viikolla itse ja näin siellä mittauslaitteet. Katsottiin, kuinka siellä vesi tippui säiliöstä toiseen ja miten kauan kesti sitten tämän laitteiston kuivuminen. Siitä määriteltiin aika. Tällaisen törmäsin. Kiinassa. Tässä kakkosmodulina on innovaatio. Pyrimme eh, siihen, että yhteiset tutkimusohjelmat teollisuuden kanssa saadaan hyvin läpi vietyä. Tällä tavalla voidaan parantaa eh, etuja Euroopassa. Ja sitten tällainen normatiivista vaihetta edeltävä tutkimus. Meillä on sopimus olemassa ja toivottavasti itse saadaan siihen mukaan ja voidaan sitten yhdessä kehittää sellaisia standardeja, joita Eurooppa tarvitsee innovatiivisuuteen ja kilpailukykyyn liittyen. Ja tämä tulee olemaan myöskin tärkeässä roolissa. Ja sitten mittausedellytykset, jotta todellakin mahdollistetaan se, että kaikki kumppanit e, voivat toimia hyvin ja saadaan hyvin yhtenäiset infrastruktuurit kaikkialle. Noin 30 prosenttia komission varoista eh, menee ulkoisiin palkkauksiin, noin 90 miljoonaa, ja jäsenet sitten hoitavat ohjelmahallinnoinnin. Eli ohjelman hallinnoinnista komissio ei näin ollen maksa, vaan komission maksut menevät ulkoisen eh, osallistumisen hoitamiseen enemmän kuin aikaisemmin. Kaiken kaikkiaan haluan kiittää mahdollisuudesta eh, täällä kertoa tästä aiheesta. Tämä oli lyhyt esitys, mutta jos haluatte lisätietoa, niin mielellään teille lisätietoa jaamme. Saatte halutessanne esimerkiksi sähköpostiosoitteemme. Tämä haaste sinällään on varsin mielenkiintoinen, tarjoa suuret mahdollisuudet ja paljon potentiaalia luoda jotain parempaa Eurooppaan. Kyseessä on haaste, mutta myöskin mahdollisuus johon on tartuttava. Ja haluaisin lämpimästi kiittää teitä mielenkiinnostanne ja tästä mahdollisuudesta puhua täällä. Kollegani varmasti myöskin tulevat vielä osallistumaan keskusteluun, mutta tähän päätän oman osuuteni. Ringraziamo. Hyvä. Lämpimät kiitokset, eh, herra Hussein tästä alustuksesta. Onko täällä puheenvuoropyyntöjä? Voimme käydä ensimmäisen keskustelukierroksen. Haluaisiko joku kollegoista käyttää puheenvuoron? Preija. Olkaa hyvä. Kiitos. Tämä kansainvälinen metrologia ja tämän tutkin, sen tutkiminen on äh, tavallaan jätelly, jätetty, mm, tai sitä on aliarvostettu. Uskon, että tässä pitäisi tehdä hieman enemmän sen äh, tavallaan julkisemmaksi te- tekemiseksi. Minulla oli mahdollisuus äh, kollega Chichesterin kanssa uudistaa mittalaitedirektiiviä ja muistan silloin teidän esityksenne ja tukenne. Me puhuimme silloin nimenomaan siitä, millä tavalla esimerkiksi mitataan bensiinin tai diiselin määrättä huoltoasemilla. Pari päivästä sen jälkeen, kun tätä olimme käsitelleet, niin luin Saksassa otsikoita siitä, että EUn jäsen ja mineraaliteollisuuden äh, edustajat äh, suunnittelevat uusia mäntiä poltoasemille. No, ihmisten pitäisi tietää, mitä me teemme ja miksi. Noin 20, yli 20 vuotta sitten minä vaihdoin äh, vesiputket äh, kupariputkiin. Ja juuri sillä hetkellä me sitten saimme, äh, keskustelimme uudesta vesidirektiivistä ja silloin taas puhuttiin siitä, että vedestä, vedessä oli, oli jäämiä näistä kupariputkista, kuparijoneista ja sen vuoksi sitten taas ne pitäisi vaihtaa. Ja muistaakseni portugalinen kollega sanoi, että minä olen tyytyväinen siitä, että meillä ei enää ole lyijy putkia, koska ne ovat äh, vaarallisia ja täällä nyt ollaan jo kupariakin kieltämässä. Eli meidän pitäisi tehdä hieman enemmän äh, julkisuustyötä tälle, mitä me tässä teemme. Thank you for uh, reinforcing Kiitoksia, että vielä. Kiitoksia, että vielä vahvimmin äh, esititte tämän argumentin. Se auttaa varmasti meitäkin. Prego. Herzog, olkaa hyvä. So much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin äh, kommentoisin hieman äh, työtä, jota teemme täällä. Ehkä voisitte kertoa ryhmille siitä, että olisi hyvä olla tällaisessa kokouksessa paikalla. No, puheenjohtaja tiedän kyllä, että tämä ei ole henkilökohtainen vastuunne, mutta Skeptikot aina sanovat, että eh, tuhoavat eh, eh, maineemme. No, on pidettävä huoli siitä, että emme itse toimi samoin. Edustajamäärä täällä kyllä tänään jää hyväksyttävän alapuolelle. Ja tämän jälkeen haluaisin kiittää herra ja hyvästä alustuksesta. Asiakirja on oikein hyvä ja alustuksenne myöskin oli oikein hyvä. Ja Esittäisin yhden kysymyksen. Kansalaisilla tänä päivänä on kaikenlaisia välineitä, teknisiä härveleitä. Ja jossain vaiheessa sitten ehkä heistä tulee jonkinlainen oma mittausyksikkönsä kännykät, iPhoneit, kaikki mahdolliset, mitä taskuistamme löytyy, jossain vaiheessa ovat osa mittausjärjestelmää. Eli mittaus, se on hyvin tarkkaa ja ammattimaista ja myöskin asia, johon ihmiset eh, luottavat uskomukseni mukaan. Kyllä kansalaiset luottavat kaikkiin toimiin, joita teette mittauksiinne, mutta kysyisin kuitenkin, eh, mitä voitaisiin tehdä siihen suuntaan, että kansalaiset saataisiin mukaan mittauksiin ja näin eh, ei kuitenkaan menetettäisi tätä tarkkuuden vaatimusta. Eli tämän tyyppiset haasteet, kuinka ne voitaisiin huomioida. No tämä ei ehkä nyt ihan suoraan liity eh, tähän nyt käytävään keskusteluun, mutta tämä kuitenkin on asia, joka minua kiinnostaisi. Eli miten tavallinen yhteiskunta voi tulla tällä tavalla mittaamalla ikään kuin osaksi tiedeyhteiskuntaa. Itse olen toiminut esittelijänä liittyen seitsemän vuoden rahoituksen puitekehykseen ja tutkimusvarat ovat olleet keskustelussa myöskin. Ja toteaisin, että emme tule äänestämään budjetin puolesta, jos eh, ei osoitu, että neuvosto on valmis tekemään eh, sen, mitä toivomme. Eli huomioimaan nämä eh, painotuskysymykset budjettiin liittyen tässä yhteydessä. Tutkimuksella on tärkeä roolinsa tärkeä rooli yhteiskunnassa ja tässä myöskin teillä on erittäin tärkeä tehtävänne ja tämän halusin tässä vaiheessa tehdä selväksi. Kiitokset. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Ja mm, jos haluatte, voitte vielä kommentoida, jotta puheenvuoron. Um, Minä haluaisin äh, tehdä ihan pienen. Ajattelin tätä, miten voisimme saada kansalaiset tähän mukaan ja teidän ehdotustanne tai tämän haasteen, jonka te heititte. En voi teille antaa nyt vielä vastausta, mutta yksi asia voisi olla mielenkiintoista saada tietää, nimittäin, että on paljon helpompaa mitata välineitä, joilla ei ole tavallaan elämää. Heti jos otetaan mukaan biologinen järjestelmä, niin kaikki muuttuu sen vuoksi, että kaikki muuttuu koko ajan. Mutta on yksi asia mitata niin kutsuttua pehmeää metrologiaa. Eli se on jotain, mikä ei ole kovaa, mitä voidaan koskea. Esimerkiksi kivun mittaaminen ei tässä ohjelmassa, mutta meillä on ollut komission ohjelma, Olin äh, asiantuntijaryhmän äh, puheenjohtajana ja me laadimme tällaisen asiakirjan siitä, miten mitataan kipua miten äh, mitataan ihmisten onnellisuutta. Hallitukset haluavat mitata tällaisia asioita tänä päivinä. Ja tämä vaatii tavallaan ihmisiä, koska me olemme miettineet tätä nyt aika lailla. Me olemme miettineet, että on tiettyjä alueita, kuten tällaiset, joita pitäisi ehkä tarkastella, jotka sitten voisivat tavallaan olla mukana, kun kehitetään mittausvälineitä, jotka ovat hyvin erilaisia näistä fyysisistä järjestelmistä, jossa on mukana ihmisiä. Tämä on ehkä asia, jota me voisimme tarkastella tulevaisuudessa. That's a very interesting point. Mutta erittäin mielenkiintoista. Kiitos. Bene, ringraziamo. Kiitos. Lämpimät kiitokset Eurometin puheenjohtajalle Kamalla Husseinille alustuksesta ja näin voidaan päättää tämän kohdan tarkastelu. Kiitos teille siitä, että pääsitte tänne käymään ja me siirrymme sitten esityslistallamme eteenpäin. Allora, passerei il rapporto di, di... Vicky Fordin lausunto seuraavana. Olkaa hyvä. Prego. Um, well, there aren't a lot of members present, but I'd like to thank those that are. Niin, tarkistuksesta, me, jota tulemme tekemään niistä jotakin kompromisseja, ja minä osallistuin myös ENVI-valiokunnan. Just a, a... Vain muutama asia hiilidioksidi äh, on jotenkin kallista. Tapasimme energiasäätiön jäseniä tänään ja siellä todettiin, että jos energiayritykset eivät voi käyttää hiil- äh, CCS teknologiaa, vaan joutuvat turvautumaan uusiutuviin energialähteisiin ja ydinvoimaan, mikäli se on maassa sallittua, niin silloin kun investoi infrastruktuuriin, niin kustannukset tulevat 40 prosentilla lisääntymään. Joten ei kaikki CCS ole halvempaa kuin uusiutuvien energioiden käyttö, mutta jotkut CCS-teknologiat ovat halvempia kuin nämä. Aina ei voi väittää kalliimmaksi, joten haastaisin ne tarkistukset, jotka antavat ymmärtää, että tämä aina tulee olemaan kallis teknologia. Asiantuntijat eivät kuitenkaan näin meille sano. Edelleen tunnen huolta siitä, en haluaisi vähentää sitä, heikentää sitä väitettä, että emmekö tarvitsisi teknologisesti neutraaleita tavoitteita, koska mielestäni meillä on ollut tavoite, joka aivan erityisesti pakottaa ihmiset vähentämään hiilen, hiileen perustuvaa energiantuotantoa. Ja näin investoita ja on siirretty pois muista lähteistä, joten on tärkeää antaa vahva kannanotto tästä. Sitten on joitakin tarkistuksia, joita en ihan ymmärtänytkään koskien kun rohkaistaan teollisuuksia, jotka käyttäisivät hiilidioksidia. Ei niitä nyt oikeastaan ole kovin paljon, jotka tätä käyttäisivät. Joku sanoi, että on vain, voi olla vain niin paljon tällaista äh, hiilihappojuomaa olemassa, mm, niin tämä ei ole nyt kovinkaan hyödyllinen hyödyke. Ei se kaikkia ongelmiamme ratkaise meidän pitää löytää ratkaisu, mitä tehdä hiilidioksidilla. Meidän pitää vähentää hiilidioksidin, ellei sitten CCS käytä, niin tähän emme pääse. Siis jo, olemme jo tehneet jotakin kompromisseja, joistakin pitää sitten äänestää. Erityisesti vihreiden esittelijältä tullut teksti. Hän tuntui olemaan varsin eri linjoilla kuin enemmistövaliokunnassa. Grazie per... Kiitos tästä esittelijälle. Ja Ertsok seuraavana, olkaa hyvä. Just very shortly. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, sorry. Kiitoksia, että Viki otti tämän mietinnön tehtäväkseen. Mielestäni me käymme läpi näitä tarkistuksia, löydämme kompromisseja varmasti monista asioista. Täytyy sanoa, että jotkut minun kollegoistani ovat tehneet tarkistuksia, jotka todennäköisesti eivät olleet ihan normaalisessa sosialistisessa linjassaan. Ne olivat hiukan vihreämpiä tai ccs vastaisia kuin meillä on varsin vähän näitä ongelmia, mutta tässä asiassa kuitenkin meillä on kanta ja kanta on CCS-teknologian myönteinen. Me uskomme ryhmässämme, että se on osa ratkaisua ja todennäköisesti, jos haluaisi nyt kuvata meidän kantaamme, niin se mitä CCSstä puuttuu on tämä kiireellisyys, vauhti, me haluamme toimia nopeasti ja todellakin tulen tekemään jotakin tarkistuksia ja yksi tarkistus, johon kiinnittäisin huomiota, on se, että me käytämme enemmän hiiltä sen jälkeen, kun jotkut maat päättivät, tietysti ydinvoiman kohdalla ja kun on otettu käyttöön, liuskekaasun käyttöön, siksi hiilen käyttöön, niin jos me valitsemme suuremman li- hiilenkäytön, niin silloin on vieläkin kiireempi löytää sopiva CCS-teknologiaratkaisu, joten haluaisimme sovittaa tämän kantamme yhteen. Jos me päätämme valita suuremman hiilenkäytön, niin silloin CCS-projekti täytyy viedä loppuun. Ja haluaisin muistuttaa vielä maailmanlaajuisesta kilpailukyvystä. Mielestäni Euroopalla yksinkertaisesti ei ole varaa jäädä jälki, jälkijunaan Me tulemme tässä mielessä käymään läpi näitä muutosesityksiä ja pyrimme löytämään rakentavassa hengessä ratkaisuja muiden kollegojen esittelijän kanssa, jotta hoidetaan asia nopeasti. Ja annetaan sitten myös varsin vahva merkki jäsenvaltioille, että miten sitten julkisesti näitä asioita nähdäänkään, niin me emme voi ilman tätä alaa emme voi tulla toimeen ilman hiiltä, joka on teollinen tuote, onko se sitten energiasta tai mm, muusta. Sen takia ratkaisuna on, tai ratkaisu, ratkaisu tärkeässä osassa on juuri CCS-teknologia. Herzog. Kiitokset, Ro Herzog. Ville Quatros, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos eh, puheenjohtaja. Jos me tarkastelemme näitä tarkistuksia, joita on esitetty, niin on ihan selvää, että CCS on tiettyjä ristiriitaisia elementtejä teknologiana. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että CCS täytyy todistaa että se on hyvä keino vähentää päästöjä kohtuullisin kustannuksin. Mutta uskon, että on tutkittava sen kehittämistä, ottaen huomioon, että fossiiliset polttoaineet kuitenkin kattavat suurimman osan energiamiksistä tulevinakin vuosikymmeninä, halusimmepa sitä sitten, eli emme. Olen samaa mieltä esitetyistä huolenaiheista liittyen CCSn mahdollisiin vaikutuksiin energiahintoihin. Nämä hinnat, näihin hintoihin on kuitenkin jo huol, kaikesta huolimatta jo vaikuttanut meidän kunnianhimoiset tavoitteemme vähentää kasvihuonekaasuja ja lisätä uusiutuvien käyttöä. Ja tämä kaikki on johtanut siihen, että meidän energiakustannuksemme ovat nousseet. Energiavirasto huomautti, että meidän on panostettava myös sähköön, jotta lämpötila ei nousisi. No, oli mikä oli. CCS on todellinen väline meidän energiastrategiassamme, mikäli sen hinta on kohtuullinen. Sen vuoksi tutkimuksen pitäisi keskittyä ei ainoastaan tähän CO2 talteenottoon, vaan myös siihen, mitä sille tehdään sen jälkeen, kun se on otettu talteen. Ja tämä, tämän on ottanut esiin muutamissa tarkistuksissa. Kaiken kaikkiaan, rouva puheenjohtaja, ei anneta CCSlle mitään avointa shekkiä, vaan ihan vain mahdollisuus. Grazie. Eh, Madame Ford, eh, Kiitokset. Ja yksi puheenvuoro ja sitten komission edustaja. Kiitos. Näin kannattaa menetellä. Tässä on nyt kuultu kahden suuremman ryhmän puheenvuorot ja tuki. E, vihreiltä on esitetty tarkistuksia ja sitten sosialistisesta ryhmästä yksi tarkistus. Se ei ole kovinkaan tämän kannalla, mutta ei varmaankaan vaikuta kokonaisuuteen. Niin toivottavasti näin ollen valiokunta Äh, esittää selvän signaalin komission suuntaan, eli että toivoisimme nopeita toimia ainakin joidenkin demonstraatiohankkeiden osalta. Hyvä komission edustaja, ymmärrän kyllä, että äh, varojen jaossa on tietynlaisia rajoitteita ja aikataulutkin olemassa mutta CCS on kuitenkin asia, jossa eh, joidenkin hankkeiden osalta tärkeä suunnittelu on huomattavassa osassa. Ja on tärkeää, että tuetaan jäsenmaiden hankkeita suunnitteluvaiheessa ja ymmärretään, että eh, kun arvioidaan esimerkiksi geologisia alueita ja muita, niin näissä eh, asia on huomattavasti monimutkaisempi kuin kun esimerkiksi vaikka investoidaan uuteen tuulipuistoon. Ja lähden tässä liikkeelle näistä määräajoista. On mahdollista, että niistä ei voi aina kiinni pitää kaikkien hankkeiden osalta. Meidän on ymmärrettävä, että tässä on kyse hankkeista, monimutkaisista hankkeista. Ja tarvitaan ehkä hieman joustavuutta täältä sen suhteen, miten näistä takarajoista voidaan kiinni pitää, koska jos eh, aikarajat ja määräajat eivät ole realistisia, niin eh, saattaa syntyä tilanne, että mitään ei tapahdu, vaan kaikki hukkaantuu byrokratian jalkoihin. Ja tämä on syytä myöskin ehkä pitää mielessä. Kiitos. Ja nyt sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän näistä kannanotoista, joita olemme kuulleet. Ensin haluaisin komission nimissä panna merkille, että tämä tiedonanto hiilen vatapelusta ja varastoinnista maaliskuulta annettiin sillä mielellä, että meidän pitää löytää vaihtoehtoja, kuinka me voimme edistää CCS-teknologiaa ja tästä tältä kannalta katsottuna olen sitä mieltä, että koko tämä keskustelu ja ohjeistus Euroopan parlamentista on todella tervetullutta. Erityisesti tässä vaiheessa, kuten tiedätte, me emme ole ainoa taho, joka on mukana toimissa ohjelmissa resursseissa, joita tällä hetkellä käytän Tämä erittäin ratkaisevan tärkeä vaihe, jolloin me laadimme myös tärkeitä suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Aivan erityisesti mainitsin näistä pari. Monivuotinen rahoituskehys, joka nyt on viime vaiheessaan, se sitä ollaan viemässä loppuun, koskee vuosia 2014-2020. Joka tapauksessa se sitä kautta meille tulee uusia mahdollisuuksia tukea näin tärkeää teknologiaa, niitä teknologioita, jotka saavat meidät kohti vähähiilistä tai jopa hiiltöntä taloutta, niin kuin EU on todennut sitoumuksissaan. Sitten toinen kohta. Me tällä hetkellä olemme määrittelemässä EUn 2030 ilmasto- ja energiapuitteita, kaikki mikä liittyy energiavalikoimaan ja tulevaisuuden rooliin, joka fossiilisilla polttoaineilla on, niin tähän liittyy CCS myös, mutta samoin energiaa paljon käyttävät teollisuuden alat, jotka suuresti voi, hyötyvät CCSn kaltaisista teknologioista ja luonnollisesti Nämä kaikki ovat hyvin keskeisiä kysymyksiä. Ehkä lisäisin vielä pari muuta kohtaa. Monet puheenvuorot täällä ja samoin kirjalliset tarkistukset ovat pan, huomaa, että tiettyä in, vuorovaikutusta on CCS-teknologioiden ja uusiutuvien energianlähteiden välillä. Komissio on sitä mieltä, että meidän ei pitäisi asettaa näitä kahta teknologiaa kilpailuasemin, koska me ymmärrämme asian niin, että CCS on tärkeää saman uusiutuvat energiat, joten me, ja me olemme sellaisessa tilanteessa koko Euroopassa, että meidän täytyy käyttää kaikkia vaihtoehtoja hyväksemme ja meidän pitää monimuotoista energian tuotantomme ja toimitustamme. Tältä kannalta katsottuna olemme sitä mieltä, että paljonkin poliittista tukea löytyy, jotta nämä kaksi vaihtoehtoa voidaan integroida. Ehkä vielä lopuksi pari sanaa koskien tämän hetkistä tilannetta projektien kohdalla. Ja sitten vielä viitan siihen, mitä Rova Ford viimeksi sanoi mahdollisuudesta saada aikaan suurempaa joustoa ja vaihtoehtoja näille mahdollisille hankkeille Euroopassa. Tiedämme, että yleisesti ottaen energiaprojektit ja energian toimitusprojektit ovat monimutkaisia hankkeita. Usein ne alistetaan monenlaisen luvan antomenettelyille ja tämän tyyppisille toimille, jäsenvaltiotasolla tai alueellisella tasolla. CCS ei ole, mitä nyt sanoisin, se ei mitenkään eroa tältä kannalta katsottuna muista. Ja olemmekin nähneet, että tämänhetkiset toimet, jotka ovat, jotka ovat nyt valmistella, josta on keskusteltu jo jonkun aikaa, niin niissä on ollut aika huomattavia viipeitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meidän tarvitsisi jatkaa, etteikö meidän tarvitsisi tukea asiaa edelleen. Ja elämät ja ohjelmat, jotka nyt ovat jo valmisteilla, jatkossakin ovat käytettävissä. Ja kuten mainitsin, on uusia tulevia hankkeita myös, joita ollaan valmistelemassa. Grazie. Madame Ford. Kiitokset. Eero Ford, haluatteko vielä täydentää? Valiokunta äänestää 5. päivä 11. asiasta. Ja 5.11. siis äänestys tästä aiheesta. Ja sitten seuraavaan kohtaan. Liettua-asia. ITRE-valiokunnan valtiuskunta. Itsekin olin mukana. Kolaska, Robinska, Krips ja Koal olivat myöskin mukana. Vierailimme 15.17.7. Vilnassa. Mukana oli myöskin Liettuan kollegoita, Sadarkis ja Palskis olivat mukana. Tapasimme maan presidentin, joka kertoi hieman puheenjohtajuuskauden ohjelmasta. Tapasimme myöskin ministereitä, ulkoasiaministerin, liikenneministerin talousasioista vastaavan ministerin ja myöskin eri alakohtaisten edustajien, järjestön edustajia. Olemme yhteydessä myöskin Euroopan asioiden valiokuntaan, eh, teollisuusasioiden valiokuntaan parlamentissa. Tapasimme energiaministerin ja myöskin koulutus- ja tiedeministerin. Vierailun aikana valtuuskunnan jäsenet saivat kuulla prioriteetin painopisteistä eh, niiden aiheiden osalta, jotka ovat olennaisia ITRE-valiokunnan toimille. Ja saimme myöskin kuulla, mitkä ovat tämän päivän haasteet Liettualle. Maan presidentti panostaa kovasti siihen, että puheenjohtajuuskaudella maa pystyy vastaamaan erilaisiin haasteisiin, erityisesti energiaturvallisuuden ja ydinturvallisuuden tilanteet tulevat olemaan kovasti esillä, ja monivuotinen rahoituskehys on tärkeä myöskin. En tiedä, haluaako joku kommentoida asiaa. Selvä. Näin olemme saaneet esityslistan kohdat käsiteltyä. 17 kello 17 vielä koordinaattoreiden kokous ja kello yhdeksältä huomenna aamulla kokous ITRE-valiokunnan osalta jatkuu ja ITREn ja ENVin yhteiskokous huomenna sitten iltapäivällä. Kiitokset ja näkemisiin.